Ensimmäinen äänestys liittyy Regnerin mietintöön. Kyse on Steve Prioan koskemattomuuden pidättämisestä. Coburn, työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos, puhemies. Minä olen todella huolissani meillähän pitäisi olla parlamentaarinen koskemattomuus, mutta joka kerta vaikuttaa siltä, että me poistamme, epäämme täällä koskemattomuuden kollegoilta. Minä en tiedä, onko kyseessä fasisti, kommunisti, demokraatti tai mitä hyvänsä. Minä menen kyllä nyt parrikkaadeille puolustaakseni kaikkien jäsenten koskemattomuutta. Koskemattomuuden pidättäminen Ähm, on aivan naurettavaa. Miksi me emme voi puhua vapaasti tässä talossa, jos meillä ei ole tämän talon suojelua? Eli minä nyt rohkaisisin jäseniä ja pyytäisin puhemies, ettemme jatka tällaista äh, koskemattomuuden pidättämistä. Onpa kyse sitten Front Nationalin edustajasta tai kenestä tahansa. Burn. Kiitoksia edustaja Coburn. Coburn, voin vakuuttaa teille, että keskustelua on käyty oikeusasianvaliokunnassa ja otan vaarin siitä, mitä nyt sanotte, mutta nyt äänestämme kättä nostamalla puolesta. Ketkä puoltavat ehdotusta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Chokkan mietinnöstä Kyse on EUn ja Brasilian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevasta sopimuksesta. Nimenhuutoäänestys, hyväksymis, äänestys, äänestys alkaa. Has everyone voted? Oletko kaikki äänestäneet? The vote is closed. Äänestys päättyy. Adopted. Hyväksytty. The next vote is on um, the special Seuraavaksi äänestämme torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta, sen tehtävistä, jäsenten määrästä ja toimikaudesta. Äänestämme kättä nostamalla puolesta. Who's against? Vastaan. Who abstains? Tyhjää. Hyväksytty. We come the report. Sitten menemme eh, Tuunun Hohensteinin mietintöön. Se koskee maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumiseen. Äänestämme kahdesta ehdotuksesta hylätä komission ehdotus 67 ja 68 tarkistukset. Ne ovat identtiset. Kuka puoltaa? Who's again? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tulemme tilapäiseen sopimukseen 70. Tarkistus, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Täytyy äänestää vielä komission lausumasta 69 tarkistus. Ketkä puoltavat? vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt pääsemme Görlingin mietintöön. Kyse on kustannustehokkaista päästövähennyksistä ja vähähiilisyyttä edistävistä investoinneista. Äänestämme ensin ö, ähm, väliaikaisesta sopimuksesta tarkistus 166 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Meidän täytyy vielä äänestää komission lausumasta. 167 tarkistus on kyseessä. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Parlamentti on nyt saanut valmiiksi ensimmäisen käsittelynsä. Nyt tulemme Fernandesin mietintöön. Kyse on Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2016. Ensin meidän täytyy äänestää kohdasta kaksi alkuperäisestä ää, tekstistä äänestys, Äänestys alkaa. Has everyone... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän tarkistus 13, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Kättä nostamalla puolesta. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Menemme kohtaan 26 alkuperäisessä tekstissä. Ah, okay, sorry. Sitä ennen menemme kuitenkin kohtaan 18 tarkistus 9, nimenhuoltoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15. Tarkistus nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraava osa, toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10. Nimenhuoltoäänestys. Tarkistus 10. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tulemme kohtaan 26 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme alkuperäisestä kohdasta 27 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Kättä nostamalla. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 tarkistuspuolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Alkuperäisen tekstin kohta 31 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 32 alkuperäisestä tekstistä kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 35 alkuperäisestä tekstistä kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa nimenhuutoa äänestyksenä ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40. Tarkistus 17. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 tarkistus. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 kappale, äh, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdan 46 jälkeen tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten nimenhuoltoäänestys koko päätöslauselmasta alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Fernandesille. Seuraavaksi äänestämme Busekin mietinnöstä. Se koskee puhtaan energian innovaatioita. Äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Äänestys päättyy. Like to... Haluaisin pyytää kaikkia lähtemään niin, että voimme mm, siirtyä äänestysselityksiin.